Hyvät kollegat, tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alkuun. Ja jos teillä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin toimitamme nämä päätösasemat eri tahoille ja toivotan kaikille hyvää kotimatkaa. Odin, teillä on vielä työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies.